nyt kyllä monta vuotta jo. Ainakin 5-6 vuotta, kun me ollaan Suomessa käyty. Me vielä 5-6 vuotta sitten saatiin ottaa se ihan ilman mitään ongelmia. Soittaisin komission jäsen Boltsin valiokuntaamme esittelemään näkemyksiään meri ympäristön suojelukomitean MEPSin 78 kokouksen tuloksia, joka oli 27.4. Lontoossa. Ja puhutte hieman äskettäin hyväksytyyn kasvihuonekaasujen vähentämistrategiaan hyväksymisestä, jolla pyritään laivojen päästöjen vähentämiseen ja pyritään oikeudenmukaiseen panokseen Pariisin sopimuksen edistämiseksi. Olisi hyödyllistä tietää, miten EU voi tukea IMON ponnisteluja teknisessä työssä, jotta säilytetään momentumi kansainvälisen merenkulkujärjestön strategian hyväksymisen jälkeen. Halusimme myös palautetta muista esityslehden kohdista, jotka ovat relevantteja valiokuntamme työlle, kuten päivityksiä globaalin ää, rikkikaattoon täytäntöpanosta raskaan polttoöljyn käyttökielto arktisilla vesillä – ja merijätteen merten raskaantumisen vähentäminen. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, haluaisin painottaa erinomaista yhteistyötä valiokuntamme komission palveluiden kesken, joka on johtanut erinomaiseen Envin mi- mission Lontooseen. Puheenvuoro on nyt teidän. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon ja kiitos tästä mahdollisuudesta. Hyvä puheenjohtaja Rova Valean, hyvät varapuheenjohtajat tai varapuheenjohtaja ja myös arvoisat parlamentin jäsenet. Todella on ilo olla täällä nyt toista kertaa Envi-valiokunnassa mutta tietysti olen erityisen iloinen voidessani olla täällä kertomassa siitä, mitä monet pitävät erittäin tärkeänä sopimuksena on kansainvälisen merenkulkujärjestön sopimuksen. Kuten tiedätte, sekä kansainvälisen liikenteen että merenkulun pitäisi panostaa siihen, jotta voidaan saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet. Tätä EU on vaatinut IMOssa jo useita vuosia ja siitä on tulossa hyvin kiireellistä, koska äh, merenkulun päästöt lisääntyvät. 72. Ähm, meriympäristön suojelukomitean kokous hyväksyi IMOn strategian kasvihuonekaasupääsyjen vähentämiseksi merenkulussa. Se, mikä tekee tästä strategiasta tärkeän, on se, että on otettu mukaan kvantitatiivinen kasvihuonekaasupääsyvähennystavoite, joka on vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 verrattuna vuoteen 2008, ja tarkoituksena on koko ala saattaa hiilivapaaksi heti, kun se on mahdollista kuitenkin vielä tällä vuosisadalla. Ja haluaisin tässä kommentoida, että uskon, että seuraavan seuraavan 30 vuoden aikana teknologiat tulevat kehittymään huomattavasti niin, että voimme ehkä päästä tällaiseen nollapäästövisioon vuoteen 2050 mennessä. Tämä on ensimmäinen kerta, että tällainen absoluuttinen kasvihuonekaasupäästövähennystavoite hyväksytään globaalisti yhdelle alalle. Täytyy tässä kiittää IMOta ja merenkulku alaa, että se on onnistunut tässä ja toivottavasti ICAO seuraa perässä ja myös saa aikaan kunnianhimoisia tavoitteita ilmailulle. Me varmasti voimme olla kaikki samaa mieltä, että ei ollut mitenkään helppo saavuttaa tätä sopimusta. EU oli todellakin avainasemassa tässä. Te teistä, jotka olivat mukana MEP 72, voitte todistaa, että oli varsinainen haaste päästä siihen pisteeseen, missä nyt olemme. Monet maat aluksi olivat hyvin haluttomia pääsemään yhteisymmärrykseen mistään kvantitatiivisesta päästövähennystavoitteista alalle. Todella tarvittiin taidokkaita neuvotteluja kokoussalin ulkopuolella ja työryhmässä tiukkaa ja komiteassa tiukkaa puheenjohtajuutta, jotta suurin osa IMON jäsenvaltioista saatiin mukaan. Tässä EUn ja jäsen, sen jäsenvaltioiden ponnistelut olivat erittäin tärkeitä. Komissio johti EUta vahvasti ja eh, tapasin neuvottelijat ensimmäisinä eh, kokouspäivinä tuin eh, heitä siinä, että he pysyisivät vahvoina ja yhtenäisinä vaikeissa keskusteluissa ja he kaikki, todellakin kaikki, te, toimivat juuri näin. He ojensivat kätensä tärkeille kolmansille maille ja myös tukivat voimakkaasti strategian hyväksymistä. Ja komissaarina olin todella ylpeä, ylpeä siitä, että onnistuimme yhdistämään voimamme ja onnistumaan tässä erittäin tärkeässä kysymyksessä. Mutta haluaisin myös kiittää teitä kollegoita, Meppejä Faria, Guteland Suitsa ja Eckhout, jotka olivat osa tätä Lontoon EU-tiimiä mm, ja joilla oli erittäin rakentava rooli erityisesti toimitte tärkeiden keskustelukumppanien kanssa, esimerkiksi teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Komissio myös aktivoi diplomatiansa ja mm, sai aikaan kunnianhimoisen merenkulun koalition. Tämä oli erittäin tärkeää, jotta saatiin aikaan tarpeellinen tuki päivän päätteeksi. Ja useita poliittisia aloitteita, kuten Toni de Brum niin julkilausuma auttoivat meitä saamaan poliittisen tuen. Tämä IMON strategia on tärkeä ensiaskel tiellä kohti hiilestä vapautumista. Ollaan eh, melko lailla yhtä mieltä siitä, että IMON strategia on erittäin hyvä pohja jatkotoimille alalla. Tämä sovittu eh, päästövähennystavoite on tärkeä panos merenkulun alalta Pariisin sopimuksen äh, tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tämä tulee juuri hyvään aikaan nyt, kun näemme, että äh, menneisyydessä tehdyt laskut eivät olleet ihan tarkkoja, laskelmat eivät olleet tarkkoja, menivät väärään suuntaan, niinpä äh, maapallon lämpeneminen saattaa aiheuttaa meille vielä suuremman uhan, joten meidän täytyy auttaa kaikkia nostamaan kunnianhimon tasoa ja ryhtymään suurempiin askeliin ja toivottavasti IMOn toiminta voi tässä olla hyvä innoite. Tämä sopimus antaa nyt suuntaa alalle. Nämä kvantitatiiviset määrälliset tavoitteet asettavat alan oikealle tielle ja vievät eteenpäin investointeja alalla niin, että investoidaan vähähiilisiin ja nollahiilisiin polttoaineisiin ja teknologioihin. Uudenlaisten teknologian käyttöä ja vihreiden laivojen käyttäminen sekä nollahiilisten polttoaineiden kehittäminen on tehokasta ja se tulee hyödyttämään alaa ja olen iloinen, että eurooppalaiset laivanvarustajat tukevat tätä strategiaa. He ovat olleet kanssamme ihan ensipäivästä lähtien. Olen vakuuttunut siitä, että kun jatkamme tätä rataa mm, äh, merenkulun alan toimijat ymmärtävät, millaisia säästöjä tästä äh, voi syntyä. Tässä on mukana kattava lista lyhyen aikavälin, keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin päästövähennystoimenpiteitä, joita voidaan hyväksyä, jotta tavoitteet saavutetaan. Strategia myös vahvistaa sen, että ne toimenpiteet, jotka koskevat laivoja, niitä sovelletaan syrjimättömällä tavalla huolimatta tästä yhteisestä, mutta eriytettystä vastuullisuus- ja periaatteessa Tämä strategia varmistaa sen, että pakolliset toimet koskevat laivoja riippumatta lippuvaltiosta. Erityiseltä huomiota pitää kiinnittää kehitysmaiden tarpeisiin, erityisesti pienten saarivaltioiden kehitysmaiden tavoitteisiin, samoin vähiten kehittyneiden maiden tarpeisiin. Strategiassa on myös tuki, toimenpiteitä, kapasiteetin luontia, teknistä yhteistyötä, tutkimusta ja kehitystä. Se tunnistaa EUn rahoittaman merialan teknologian yhteistyökeskusten merkityksen. Nämä ovat äh, keskuksia, joiden äh, avulla äh, luodaan kapasiteettia. Tätä on todella toive, tämä on todella toivotettu tervetulleeksi. Tämä, tämä kunnianhimon tasoa voidaan vielä lisätä. Tässä on mukana myös mekanismeja, joita voidaan arvioida, tehdä uudelleen arvioita tätä 2023 hyväksytään uudistettu strategia, niin voidaan voidaan myös katsoa päästövähennystavoitteiden saavuttamistilannetta seuraavina vuosina. Kyse on alasta, joka kattaa 2-3 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä on erittäin hyvä ta- tilanne, mutta paljon enemmän on vielä tehtävä ja kuten olen nyt parlamentilta kuullut, meidän nyt ryhdyttävä töihin ja olen tästä asiasta täysin samaa mieltä. IMO täytyy nyt sopia seurantaohjelmasta, joita tarvitaan strategian täytäntöönpanemiseksi ja meidän täytyy hyväksyä e MEPC 73, jotta aina päästä yhteisymmärrykseen päästövähennystoimenpiteistä. Tämä on tärkeää, jos IMO haluaa hyväksyä todelliset ja toimenpiteitä vuoteen 2023 mennessä, ja me tiedämme, että tämä on meidän yhteinen tavoitteemme. Ja meidän täytyy ymmärtää, että tämä ei tule olemaan helppoa ja siksi luotan läheiseen yhteistyöhön ja tiimityöhön, jotta voimme todella äh, onnistua tässä ja saada operatiiviset mallit toimimaan. Ja sitten lopuksi vielä muutama ajatus äh, lopuksi tästä aiheesta, jotka haluaisin jakaa kanssanne. Nyt kun tämä strategia strategia hyväksyttiin, niin kansainvälinen merenkulkuala osoitti, että se on halukas olemaan osa ratkaisua. Tämä oli selvä viesti ja meidän pitäisi kiittää IMOta siitä. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, meidän on jatkossakin painostettava alaa, jotta se todella toteuttaisi nämä konkreettiset toimet. Euroopan unionilla on jatkossakin tärkeä rooli vahvana globaalina toimijana niin, että se, mistä on sovittu, todella toteutuu. Ja voin vakuuttaa teille, että komissio eh, tarkkaan seuraa edistystä IMOssa, mitä tulee näihin päästövähennystavoitteisiin ja eh, niihin liittyviin toimenpiteisiin, jotta ala todella eh, tekee tarvittavat toimet, jotta Pariisin tavoitteet saavutetaan. Jos konkreettista edistystä ei ole saatu aikaan vuoteen 2023 mennessä, niin komissio aikoo ehdottaa konkreettisia toimia, mutta olemme nyt päässeet hyvään vaiheeseen ilmastonmuutoksen torjunnassa tällä alalla. Ja nyt halusin vielä käsitellä kolme aihetta, joita pyysitte tässä alustuspuheenvuorossanne. Ensinnäkin hyvä, sellaisen toimenpiteen hyväksyminen, jolla kielletään polttoaineiden kuljetus, joka ei, sellaisten polttoaineiden, joita eivät noudata rikki äm, taso vaatimuksia, niin siitä hyväksytään todennäköisesti seuraavassa kokouksessa. Samoin halutaan kieltää raskaan polttoaineen kuljetus arktisilla äh, merillä. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan ilmanlaatua, kansalaisten äh, terveyttä ja äh, todellisen arktisen ympäristön suojelua, joka on erittäin tärkeää meidän ilmastollemme. Ja kolmanneksi haluaisin korostaa, että tämä merien roskaantuminen on asia, joka Imossa on saanut lisää huomiota ja teen mielelläni yhteistyötä kanssanne jatkokeskusteluissa, kun me uudistamme direktiiviä, joka käsittelee satamien vastaanottokapasiteettia ja jätehuoltoa. Tämä on komission tapa puuttua tähän kasvavaan huolenaiheeseen, joka on merten roskaantuminen. Tässä kaikki kiitoksia ja kiitos mahdollisuudesta puhua teille. Odotan kovasti kysymyksiä. Um, Paljon kiitoksia tiedoista. Ja nyt pyydän puheenvuoroja edustajilta, mutta aluksi pidän puheenvuoroja delegaation jäseniltä. Ei vaan herra Gut, Rava Guttelad ensin. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari ja kiitoksia edustaja Foria. Kiitoksia komissaari siitä, että olette ollut niin sitoutunut tähän työhön. Me olemme työskennelleet voimakkaasti tuon konferenssin aikana ja osoititte myös sitoutuneisuutenne tuossa välissä, joten kiitoksia teille ja kiitoksia komission joukkueelle kovasta työstä, joka tehtiin. Jäsenvaltioiden koordinointi on myöskin äärimmäisen tärkeää Lontoossa. Jäsenvaltiot tekivät tärkeää työtä tämän kokouksen aikana ja Mielestäni ne menivät kovasti eteenpäin. Mehän tiedämme, että vaadittiin enemmänkin tai haluttiin 70-100 prosentin vähennystavoitteita hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2050 mennessä ja tuo kynnysarvo laskettiin alemmas, mutta silti 50 prosentin tavoitearvo on oikein hyvä tässä strategiassa. Se on näin tärkeää myös, että IMO hyväksyy strategian ja meidän kannattaa osoittaa IMOlle sitä, että se todellakin onnistuu menemään kunnolla eteenpäin. Mutta sanoisin myös, että olen ilahtunut siitä, että niin selvästi sanoitte, että komissio seuraa sitä, mitä tapahtuu ja jatkaa painostamista, sillä tämä ei ole muuten riittävää. Se on vähemmän kuin mitä halusimme, jos haluamme panna Pariisin ja laivavarustusteollisuus viime viikkojen jälkeen, kun ainakin omassa kotimassani nähdään tietoja siitä, että laivavarustusteollisuus vastaa suuremmasta osasta hiilidioksidipäästöistä maailmassa ja että ongelma on ihan kasvava. Jos tätä strategiaa ei täytetä, niin tulevaisuudessa tilanne on se, että se on erittäin suuri hiilidioksidipäästöjen tuottaja – Puhuimme jopa siitä, että vuonna 2050 70 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä saattaa tulla nimenomaan sieltä. Ja yhdessä ilmailuteollisuuden kanssa se on todella suuri päästöjen tuottaja. Mielestäni siitä syystä on tärkeää jatkaa painostamista ja aivan oikein selvensitte tätä, sillä 73 on tärkeä vuosi meillä. On tärkeää, että vaadimme konkreettisia toimenpiteitä ennen sitä. Lisäksi käydään keskustelua siitä, miten paljon toimintaa tarvitaan, minkälaista konkreettista toimintaa. Meidän täytyy tarkalleen selvittää sitä. Emmekä voi odottaa vuoteen 2023. Meidän täytyy seuraavasta MEPCssä vaatia, että toimitaan. Ja sanoitte juuri, että komission täytyy tarkalleen määritellä se, mitä me konkreettisena toimenpiteinä vaadimme siltä. Sillä jos nyt annetaan ajan kulua, niin emme voi estää sitä, että se olisi näin suuri päästöjen aiheuttaja, se mitä me juuri pelkäämme. Haluaisin siis todeta komissiolle, että jatkakaa tällä linjalla, valvokaa tilannetta, painostakaa sen suhteen, että saadaan aikaiseksi lainsäädäntöä. Me parlamentissa seisomme teidän rinnallanne ja jatkamme omaa työtämme tässä projektista, sillä kaikki tämä tehdään Pariisin sopimuksen täytäntöönpanemisen ja laivanvarastusteollisuuden edun nimissä. Sillä jos se ei muutu, siitä tulee vanha teollisuuden ala, joka ei ole etusijalla, eikä siitä ole hyötyä sille tulevaisuudessa. Siksi tämä on erittäin tärkeää. Kuulin, miten jotkut konferenssin aikana puhuivat siitä, että muiden tulisi hoitaa tekninen edistys heidän puolestaan. Se ei ole riittävää. Nimenomaan heidän itsensä tulisi se hoitaa. Muut teollisuuden alueet ovat niitä, joita me painostamme autoteollisuutta. Eikä meidän tulisi sallia sitä, että laivavarustusteollisuus sanoo, että muut hoitavat asiat sen puolesta. Me voimme auttaa tietenkin, mutta sen täytyy itse olla moottorina omassa muutoksessaan. Kiitoksia siis tehdystä työstä ja jatketaan yhteistyötä. Thank you very much, Mr. Faria. Faria. Thank you, Commissioner. It's always a pleasure. Kiitos komission jäsen. On aina ilo kuulla teitä. Ja olet aina erittäin proaktiivinen. Olet sitoutunut taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Teemme sen. On, onkin oikein hyvänä tavata. Ja olet painottanut kunnianhimon merkitystä. Sanoit, että pääsemme hyvään sopimukseen. Kuten kollegani totesi, ei se niin ole. Puhut virstan pylvästä kansainvälisessä merenkulkukokouksessa. Että kvantitatiivinen sopimus vastasi nolla päästöt 2050 rehellisesti ravakomissaari, ei näin tapahdu. puhumme yhteistyöstä vuodesta 2008. Mitään kattoa lopputeksissä ei ole. Sitä haluttiin välttää. Tämä sallimme tuon. Tämä sanottua, niin meillä on 2015 meren merenkulku asetus. Minä olin esittelijä siinä. Ja siinä vaaditaan alusten raportoivan päästöjä. Tämä tarjoaa seurattavuuden päästöissä ja dataa päättäjille, kuten meille. Tämä koskee sekä alusten omistajia, rahtaajia ja satamia. Hieman on oma järjestelmänsä, kuten totesit. Ja sitä kutsutaan tiedonkerron järjestelmäksi. EUn järjestelmää todennäköisesti muutetaan, kuten jo ennen sanottukin. Että se olisi kansainvälisen merenkulkujärjestön järjestelmän kanssa samansuuntainen. Ja kysymykseni teille onkin, koska komissio aikoo tehdä ehdotuksen hmm. Asetuksen muuttamiseksi tämä on tärkeää meille ja minulle erityisesti. Me haluamme, että komissio takaa seurattavuuden ja todellista rahtidataa. Tämä on ero meidän järjestelmän ja heidän järjestelmän välillä. Todellista äh, rahtidataa ei MRVssä ole. Ja muuten meidän kulkujärjestö heikentää tämän järjestämisen meidän mukaiseksi. No, tiedämme, että olet edistyksellinen, mutta transparempi, tehokkaampi EU-lainsäädäntö Haluammeko pitää sen vai annammeko periksi kansainvälisen merenkulkojärjestelmän tavoitteille ja tiedonkeruulle? Ja lopuksi, mä, mä tyytyväisin, että vihdoin viimein, loppujen lopuksi, IMO loi järjestelmän, jolla kertaa raskaan polttoöljyn käyttää antarktisella alueella. Entä arktisella alueella? Sitä ei mainittu. Se koskee arktista aluetta. Olin maailman meriyliopistossa viime viikolla ja mä kysyin IMOn delegaatiolta tätä kysymystä. Eivätkä tietenkään vastanneet. Lopetan tähän. Lopuksi on se, että teidän tilanne on erittäin arvokasta. Se luo meille kannustamaan toimia aktiivisemmin. Tiedämme, että te olette kunnianhimoinen, mekin olemme luoda maksimi painetta ilman, että naru katkeaa. Kollegani Rauha Switzer ei päässyt paikalle. Hän on AFET-valikossa tällä hetkellä. Hän pahoittelee, ettei päässyt paikalle. Thank you, Mary. Pelkätäksi herra Faria. Eichhauts. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you, Commissioner. Well... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Mukavan oli nähdä teitä Lontoossa. Ja aivan kuten kolleganikin, minäkin voin kiittää ja onnitella teitä henkilökohtaisesti, mutta myös koko komission joukkuetta siitä, että olitte niin tärkeässä roolissa ja saitte tuloksia aikaiseksi. Ja lisäksi haluaisin lisätä, että Viron puheenjohtajavaltio, joka jatkoi puheenjohtajuutta tässä nimenomaisessa kysymyksessä, oli oikein hyvä, että yksi jäsenvaltioista neuvostossa tunsi vastuunsa ja varmisti, että kaikki on valmistettu sitten, kun Eurooppa meni Lontooseen. Eli Tämä on tärkeää myös sitten, kun seuraavaan MPC mennään, sillä mitä paremmin olemme valmistautuneita, sitä paremmin kykenemme myös säilyttämään yhtenäisyytemme. Sehän ei aina ole itsestäänselvää täällä EU-ssa. Tässä se kuitenkin toimi hyvin ja tämän kunnianhimoisen koalition osana se oli tärkeässä roolissa, mutta tietysti meidän täytyy myös erityisesti kiittää Marshall-saaria, jotka olivat niin kriittisessä roolissa. Ja selvää tässä on se, pitäisi panna ilmailuparin lopuksi, mikähän varmaan tule kenenkään yllätyksenä. Se osoittaa, että painostus IMO kaltaista järjestöä kohtaan toimii. Loppujen lopuksi siellä tunnet, tunnettiin, että nyt täytyy saada tuloksia aikaiseksi. Se oli oleellista. IMO ihmiset ymmärsivät, että tästä nyt ei päästä ulos ilman sopimusta. Se on tärkeää saada tuollainen ajatusmalli juurtumaan tavoitteessa voi olla korkea, mutta jos ei mihinkään lopputuloksiin päästä, niin silloinhan se ei ole hyvä asia. Eli tämä oli ja IMO ymmärsi, että nyt täytyy saada tuloksia aikaiseksi. Se on tärkeää. Sitten seurantatyössä tietysti, jos katselen sitä, mitä Lontossa tapahtui, niin jonkun verran ollaan huolissaan Latinalaisesta Amerikasta. Minun käsittääkseni siellä oli monia maita, joiden suhteen voidaan, voitiin ennakoida, että tilanne olisi ongelmallinen. Ja Saudi-Arabia ei ollut mikään suuri apu, se ei ollut mikään yllätys. Yhdysvallat oli vähän epäluotettava, ei sekään tullut yllätyksenä. Mutta latinalainen Amerikka. Ja siellähän ollaan jonkun verran huolissaan siitä, että ollaan vähän kaukana globaalista markkina-alueesta. Sen kyllä ymmärtää. Ja minusta meidän täytyy todella investoida toimivaan suhteeseen sen kanssa, jota se sitten siirtyy seuraaviin askeliin, koska ne ovat nimenomaan niitä, joita tarvitaan lopuksi. Myönteisesti katsoen, kun sanoitte, että tämä on IMOn näkökulmasta katsottuna tuolla uraurtava sopimus, niin tähän se on tietysti sitten on ilmastonäkökulma, jolloin tämä nyt ei ole sitten niin uraurtava. IMOn näkökulmasta katsottuna kuitenkin teollisuuden rooli oli äärimmäisen tärkeä. Vihreänähän me aina valitamme tästä. Ja joskus kannattaa kyllä kiittääkin sitä elinkeinoelämää siitä, kun se toimii oikein. Ja nyt ehdottomasti tässä oli sellainen tilanne. Se oli äärimmäisen tärkeässä roolissa tämän sopimuksen aikaansaannissa, koska se selkeästi viime päivinä sanottiin, että me voimme hyväksyä tämän kaltaisen vähennyksen. Jotkut sanovat, että me haluamme sitä ja vähennämme ja tarvitsemme sitä. Se osoittaa myös sitä, että elinkeinoelämä on pidemmällä kuin mikään hallitus. Joskus se on vähän tuskasta katseltavaa, mutta lopuksi jos sillä päästään sitten sopimukseen, niin sehän on vain hienoa. No. No sitten tämä seurantatyö, jota ehdottomasti tarvitaan ihan epätoivoisesti. Rehellisesti sanoen, tämä tavoitehan ei ole Pariisin mukainen tärkeä alku. Siinä mennään paljon pidemmälle kuin mitä ICAO keskustelee, eli IMA on nyt, jos tässä nyt sitten vertaillaan näitä kahta, niin ICAO voisi sanoa, että no kyllä me olemme ensimmäinen globaali sektori, jolla on sopimus, kyllä, mutta IMO osoittaa, että me voimme saada sopimuksen, jossa on selkeä vähennystavoite, eikä kaikkea tätä epämääräisyyttä, jota ICAOlla on. Tämä on tietysti se alku, josta täytyy edetä pidemmälle ja meidän täytyy lisätä näitä tavoitteita, varsinkin myös välittömän toiminnan suhteen ja sen haluaisin myös ottaa sille kanssanne komissaari. Tässä suhteessa puhutte hiukan epäselvästi. Olette aivan oikeassa siinä, että meidän täytyy ryhtyä toimintasuunnitelman ja muiden puitteissa toimimaan. Mutta tämä kuulosti vähän siltä, niin kuin, että no seuraavan viiden vuoden ajan näitä työstetään. Eikä se nyt tietysti käy. Me tarvitsemme lyhyen aikavälin pikaisia toimintoja, joita nyt voidaan hoitaa heti. Ne pitäisi hoitaa nyt eikä odotella mitään viittä vuotta. Sillä jokainen hiilidioksidimolekyyli, joka ilmakehän päästetään, lämmittää planeettaamme. Jos sitten katsotaan vuotta 2030 ja suhtaudutaan tähän tavoitteeseen vakavasti, niin se merkitsee sitä, että vuoteen, kahteen, vuoteen 2030 mennessä jokaisen uuden aluksen täytyy olla nollapäästöinen. Sitten silloin on vielä paljon niitä aluksia, jotka päästelevät päästöjään. Eli 2030 eteenpäin täytyy olla nollapäästöisiä aluksia. Eli Euroopan täytyy pohtia sitä, mitä tarkalleen jotain tehdään kaiken tämän LNG-infrastruktuurin kanssa. Sillä siinä luodaan nyt sellaista LNG-infrastruktuuria, jota vuonna 2030 ei voida enää hyödyntää. Eli emmekö me nyt ole luomassa infrastruktuuria, joka jumiutustilanteen, koska meillä ei ole nolla päästöisiä vuonna 2030 mennessä. Tässä suhteessa Eurooppa pitäisi strategisemmin pohtia näitä asioita ja ryhtyä toimimaan. Ja sitten viimeinen kohta, hyvä komissaari, ilmailu, ikao. Tiedän, että haluatte aina lisää maita mukaan osallistumaan tähän ikään kuin vapaaehtoisvaiheeseen. Mutta samallahan me tiedämme, että koko sopimus sen jälkeen, kun se solmittiin, joka jo sinänsä oli heikko tavoitteeltaan, nyt yhä useampi porsareikä tulee tähän sopimukseen, varsinkin jos katsotaan sääntöjä näiden korvaushankkeiden välillä. Minä olen erityisen huolissani ilmailusta ja siitä, että se pääsee tästä kuin koiraveräjästä. Nyt minun mielestäni kun merenkuku on ottanut selkeän tavoitteen, minä niin tulisi eurooppalaisena painostaa ikaota ja sanoa, että se ei saa jäädä tässä jälkeen. Ja vuoden 2050 suunnitelma, joka komissio onkin tehnyt ilmastosta, se on hyvä. Sisällyttäkää siihen myös ilmailu ja merenkulku, niin että varmistaututaan siitä, että ei pelkästään IMO tätä painosta, vaan varsinkin on täytyy nyt vauhdittaa toimintaansa muussa tapauksessa – Tämä on todella huono uutisia ilmastolle, jos tässä toimitaan ihan niin kuin on toimittu tähän mennessä. Kiitoksia. Jään odottamaan ilolla tätä jatkoa. Sehän kohta tulee varmaan, kun puhutaan myöskin näistä satamien vastaanottokapasiteetista. Paljon kiitoksia. Kuka muu haluaa puhua? Herra Liise. Haluatko joku muukin? Herra Liise. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Tämä on varmasti suuri askel. Minä en oikein ehtinyt siihen enää uskoakaan. Siksi kiitos kaikille, jotka äh, olivat mukana tämän läpimurron aikaansaamisessa, mutta äh, on kyllä myönnettävä, että emme vielä niin pitkällä ole, että mm, tämä olisi Pariisin Äh, tavoitteiden mukaista. Siksi olin iloinen, kun kuulin, että komissaari sanoi, että voimme vielä lisätä painostusta ja vahvistaa tätä sopimusta äh, vielä askel askeleelta. Yksi konkreettinen kysymys, joka liittyy tähän äh, jo toukokuussa, oli tämä komission MR-ehdotus, ja sitä on nyt lykätty Äh, kuulen kuitenkin, että komissio haluaisi että kesäkuun alusta ei tehdä ollenkaan enää uusia ehdotuksia. Meillä mielestämme se on absurdia ja olemme jo kääntyneet parlamentin puhemiehen puoleen asiassa. Me haluaisimme, että jatkossakin olisi ehdotuksia ja tämä on sellainen tapaus, jossa meidän on niin tehtävä kansainvälistä sopimuksella nousee velvoitteita. On muita asioita, joissa on kiire tehdä ehdotuksia. Siksi pyytäisin, että tämän ehdotuksen tekisitte pian yhdessä kollegojenne kanssa. Mutta myös, että ihan yleisesti haluaisin komission huipulle sen viestin välittää, että ei voi olla niin, että kesäkuun jälkeen ei mitään ehdotuksia enää tehdä, koska Ensi vuoden marraskuussa meillä toivottavasti on uusi komissio, mutta ei sekään ensimmäisenä päivänä pysty ehdotuksia tekemään. Sen täytyy ensin ähm, opetella työnsä. Sittenhän me emme kahteen vuoteen tee uusia ehdotuksia, se olisi vähän naurettavaa, koska sitten syntyy se vaikutelma, ettei meitä ollenkaan tarvita, että Euroopan parlamentti ja komissio voivat pitää kahden vuoden tauon ilman, että mitään tapahtuu. Me näemme, että tilanne on toinen, on kiireellisiä ongelmia, joihin on puututtava myös kesäkuun jälkeen. Kuka muu? Rodali. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja heti haluaisin kiittää komission jäsentä. Muistan, kun olin täällä ja kerroit kehityksestä kansainvälisen merenkulkujärjestössä. Ja nyt olemme ottaneet todella hyvän askeleen eteenpäin, ehdottomasti. Mutta haluaisin, että jatkamme paineen pitämistä yllä. Puhumme vuodesta 2050 matkaan pitkä. Täytyy saada tuloksia aikaa. 2050 on pitkä aikaväli. Me tarvitsemme keskipitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita sen varmistamiseksi, että kulkuu teollisuus todella vähentää sektorina päästöjä. Ja haluamme kuulla, onko komissiolla mielessä jotain lyhyen ja keskipitkän aikavälin päästövähennystavoitteita. Minun huolenaiheeni on, että kun aletaan puhua tavoitteista vuonna 2050, meillä on paljon aikaa, on vähän, hyvin vähän tapahtuu. Ja nyt Sehtori sanoi, että heillä onkin nyt takia vähän aikaa tulosten tuottamiseksi. Jokaisen sektorin täytyy antaa panoksensa me puhumme asioista, jotka ylittävät sektorit. Ei ole mahdollista, että meillä on sektoreita, jotka eivät aina panosta päästövähennyksiin. Muut sektorit sanovat sitten, että kaikkien täytyy kantaa kortensa kekoon, ja näin se on. Jokaisen täytyy osallistua päästövähennystalkoisiin. Olen oikein iloinen, että olet vakuuttanut, että 30 vuoden aikana teknologia kehittyy merkittävästi. Minäkin uskon, että teknologia kehittyy nopeasti myös tällä sektorilla. Ja jos sektori vastustaa muutoksia sen vuoksi, että ajattelette, että pysyvät mukavuusalueella pitempään, sillä on pitkän aikavälin vaikutuksia. Ne eivät ole innovaation kärjessä, ne ovat kilpailukykyä e, suhteessa muihin sektoreihin ja muihin maanosiin. Halutaan merenkulkusektori pysyä innovaation kärjessä ja teknologian kehityksen kärjessä. Ja silloin vastaisuudessa teknologia kehittyy, mutta Euroopan unionina meidän täytyy varmistaa, että me tarjoamme kannustimet lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimille. Kiitoksia. Kukaan ei enää pidä puheenvuoroa. Palaamme komission pariin. Um, kiitos oikein paljon ja kiitos rohkaisusta, mutta kiitos myös painostuksesta. Minä olen ensimmäinen, joka haluaa vähentää ulkoiset suudet liikenteestä yhteiskunnassa. On vaikea ymmärtää, että yhteiskunta hyväksyi mm, näiden negatiivisten asioiden ulkoistamisen, jotta hyötyisimme liikkuvuudesta päästöt ja terveyteen liittyvät ongelmat, ilman saasteet ja melusaasteet ovat kauhistuttavia 400 000 ennenaikaista kuolemaa. Jos me emme dramaattisesti vähennä tätä päästömäärää, niin se tulee kasvamaan ja siitä tulee suurin saastuttaja. Meidän täytyy tässä vain tehdä työmme, koska meidän täytyy todella jatkuvasti lisätä tietoisuutta näistä kielteisistä vaikutuksista. Meidän täytyy kertoa tämä jokaiselle kansalaiselle, jokaiselle liikealan toimijalle. Vain tällä tavoin voimme asettaa kunnianhimoisempia tavoitteita. Jos emme ole tietoisia ongelmasta, emme reagoi. Ja nyt komissio antaa yhä enemmän tilastotietoa, meidän hallinnointimallimme paranevat, me olemme eh, valmistelemassa uutta määritelmää siitä, mitä hiilestä vapautuminen oikeasti tarkoittaa, miten sitä mitataan ja miten otetaan sen mukaan hallinnointimalliin kasvu- ja työllisyystilastojen rinnalle. Ja tämä on tärkeä askel eteenpäin, jotta voidaan laskea kielteiset vaikutukset ja tietenkin myös säästöt, jotka syntyvät näistä tiukoista toimista, joiden avulla haluamme saavuttaa nolla päästövision vuoteen 2050 mennessä, ehkäpä jo aikaisemmin, mutta se vaatii jatkuvaa päästöjen vähentämistä ja painostusta seuraavien 30 vuoden aikana. Nyt haluaisin vastata siihen, mitä kysyitte. Ensinnäkin tämä lista näitä toimenpiteitä, jotka ovat osa IMON strategiaa. Työ alkaa jo heinäkuussa, työryhmä perustetaan ja kokousta suunnitellaan tämän vuoden lokakuulle. Se keskittyy lyhyen aikavälin toimiin joitakin elementtejä, joita, josta jotain keskustella. Emme me ole olleet kovinkaan luovia, innovatiivisia tällä listalla, mutta on, nämä ovat ihan käsin keskusteltavia ehdotuksia energiatehokkuusindeksi, nopeuden optimointi ja energiatehokkuus laivoilla. Nämä ovat ne kolme kysymystä, jotka ovat pöydällä. Meidän pitäisi ehkä yrittää vielä löytää enemmän toimivia lyhyen aikavälin ehdotuksia ja niitä voidaan sitten lokakuussa käsitellä. joten kyllä olemme ryhtyneet toimiin, emme odota viittä vuotta tätä varten. Sitten MRVstä minun on sanottava, että meillä tämä kansainvälinen sopimus, komissio on täysin sitoutunut siihen ja määräaikaa vain hieman lykättiin. Me odotamme, että kun te kesälomalta tulette, teemme ehdotuksen teille, koska vaikutusten arviointi on viimeisessä vaiheessa. Tämä on oikeastaan Ganjeten kysymys, mutta me teemme yhteistyötä tässä asiassa ja olen luottavainen sen suhteen, että teemme konkreettisia ehdotuksia kesäloman jälkeen. Sitten oli kysymys Ark arktisen alueen raskaan polttoöljyn kiellosta. Aiotaan ryhtyä käsittelemään toimenpiteitä seuraavassa kokouksessa vuoden 2019 alussa ja minulle kerrottiin, että Antarktiksen mm, raskaan polttoaineen kielto on olemassa jo Marpol-sopimuksen puitteissa. Eli se on jo olemassa, nyt käsittelemme sitten arktisia alueita. Sitten edustaja Guteland kysyi tästä toimintasuunnitelmasta ja sanoin, että olen hyvin sitoutunut. Meillä ei ollut riittävästi aikaa päästä yhteisymmärrykseen toimintasuunnitelmasta tuolla viikolla, mutta sovimme, että keskustelisimme ja sopisimme vähintäänkin lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmasta kesällä. Eli tämä lupaus tehtiin tuolla neuvotteluviikolla. Sitten vielä eräs asia, jonka mainitsitte. Kyllä, Brasilia ja Argentiina ovat haasteita, mutta mielenkiintoista on se, että niillä on erilainen näkemys. Ne pitävät itseään logistisina toimijoina ne eivät ole mitään suuria laivanomistajia. Ne katsovat tätä haastetta vähän toisesta näkökulmasta ja ymmärsin tämän vasta, kun olin Lontoossa puhumassa heidän kanssaan, että heillä on täysin erilainen katsantokanta ja heillä on toisenlaisia ongelmia, joita he nostavat esiin. Keskustelimme jo palveluyksikön kanssa, miten löytäisimme hyvän lähestymistavan heidän näkökulmastaan katsottuna joka heidän näkökulmansa on erilainen kuin esimerkiksi Kreikan näkökulma tai jonkun muun suuren lipuvaltion näkökulma. On ehkä mahdollisuus saada heidät mukaan. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat erityistapauksia tässä vaiheessa. Mielenkiintoista, koska Saudi-Arabia aina valittaa, miksi me vastustamme öljyä, kun on kerran niin paljon muita tapoja vähentää hiiliriippuvuutta. Ja minä aina sanoin, että minä en mitenkään vastusta öljyä. Minä äh, on ongelma sen suhteen, miltä jälkeä syntyy niistä äh, koneista, jotka öljyä käyttävät. Eli saasteista on tässä kyse. Eli ehkäpä syntyy teknologiaa, että päästään aikaan puhtaaseen teknologian. Siksi komissio on teknologianeutraali tässäkin asiassa. Me tuomme kaikkea, joka johtaa puhtaaseen liikkuvuuteen. Olemme hyvin avoimia sille, mitä seuraavina vuosina kehitetään. Kolmen vuoden aikana asiat ovat kovasti muuttuneet. Ja vielä viimeinen sana ilmailusta. Ilmailu on hyvä esimerkki. Kolme vuotta sitten kukaan ei halunnut kuulla hybridilentokoneesta, sähkölentokoneesta, mitään investointia ja suunnitelmia ei ollut. Nyt Rolls-Royce jo ilmoitti, että vuoteen 2030 meillä tulee olemaan lentoliikenteessä uusi ähm, uusi propulsiojärjestelmä lentokoneille, joten äm, optimismiin on syytä, mutta haluan äh, vakuuttaa teille, että äh, toimimme järjestelmänä ja painostamme asettamalla äh, kunnianhimon tason, joka tulee sitten seuraavassa syklissä kun muistatte, että ICAO hyväksyi tuon sopimuksensa, niin sitten Nimo sanoi, että älkää verratko meitä ikaa, me emme aio tällaisia sitoumuksia tehdä. Ja sitten kolmen vuoden kuluttua he ovat jopa kunnianhimoisempia. Joten kannattaa kyllä se, että keskustellaan ja puhutaan asioista, että nostamme esiin tätä ongelmaa ja teemme tästä aiheesta sellaisen, että siitä voidaan keskustella. Pitäisi olla aivan äh, tavanomainen asia, että keskustelemme näistä asioista. Ja siksi olen hyvin kiitollinen myönteisestä yhteistyöstä ja tulen aina äh, toivottavan tervetulleeksi teidän vahvan painostuksenne. Kiitoksia. Kiitoksia keskustelusta on, on, voinko vielä sanoa jotain? Ei tämä nyt ehkä ole merkityksestä, mutta minusta se ehkä on kuitenkin uudesta MRVstä, jonka sanotaan, että piakkoin tulee mahdollisesti myös ennen kesää. Muuten se mm, menee hukkaan, kuten Peter Liisi sanoi ensi vuonna on vaalit. Emmekä tiedä millainen ensi komissio on, emmekä edes parlamentistakaan tiedä mitään. Avoimuus ja todelliset rahtitiedot. Ajattelin, että sanoin ihan selvästi tästä vaikutusanalyysistä, että syksyyn mennessä ehdottaisimme, mutta ongelma oli, että mutta aika on liian lyhyt. Meillähän on toukokuussa vaalit. Vaikuttaa siltä, että kaikki pysähtyy. Mutta komissari, joka tapauksessa avoimuuskysymykset ja todelliset rahtitiedot ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne ovat yksi näistä oleellisista näkökohdista MRVssämme. Otetaanko ne huomioon ja jos näin tehdään, ja sitten, niin sitten jos IMV voittaa me olemme välittäneet kuvan, että me vähennämme tavoitteitamme sen tavoitteiden tasolle. Tuleeko näin tapahtumaan? Jätättekö pois seuraavassa tarkistuksessa todelliset rahtitiedot? Kaikki mainitsemasi tekijät ovat osa vaikutuksen arviointia. En voi kertoa sen enempää, koska arviointi on kesken. Mutta keskustelen kommentistasi Kannitan kanssa ensi viikolla. Hän oli valitettavasti Brysselissä, nyt hän on kolmessa maassa. Puhun hänen kanssaan, voi, siitä voimme nopeuttaa prosessia sitten huolenaiheesi, mutta mainitsemasi asiat ovat arvioitavana seurattavassa ja muut. Kiitokset vielä kerran komissaarille me jatkamme keskustelua toisella kerralla tästä aiheesta ja yhteis- yhteisestä aiheesta. Paljon kiitoksia tuosta. Nyt keskustelemme komission kanssa ruoansalutuskanavan syövistä. Ja terveinen pääosastolta johtaa ja John Ryan on paikalla. Ja pyydän häntä puhumaan ensiksi ja sitten kollegat saavat puheenvuoron näyttämällä kättä herra Ryan. Kollegat, herra Ryan. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulla on joukko dioja, jotka toivottavasti osattavat havainnollistavat puhetta. Olen minuutin kutsuttu puhumaan tämän ruoansuunnistuskanavan syövistä ja minä voin kertoa teille täsmällisempää tietoa työstä tällä alueella. Ensiksi olisi hyvä saada yleiskuva tämän tyyppisten syöpien aiheuttamasta taakasta – Meillä on Euroopan syöpätietojärjestelmä, josta on nämä, tämä data. Ja ensimmäisestä tiestä näette ruoansulatusjärjestelmään soveltavat 20 prosenttia sävistä ja peräsuolen syöpä on kans, toiseksi yleisin miesten syöpä ja toiseksi yleisin naisilla – se on tärkeää että muistaa. Mitä peräsuolen syöpään tulee, se on myöskin miesten toisen kakkoskuolleisuuden aihetta ja, ja naisten syöpäkuolleisuuden kolmanneksi merkittävin tekijä. 2008 ennusteesta näemme, että näemme, että 368 uutta peräsuolitapausta tulee esiintymään ja näistä 60 ihmistä tulee kuolemaan siihen. Trendeistä me näemme, trendit eivät aina myönteisiä kuvia. Uusi tappausten esiintyvyys kasvaa, mutta kuolleisuus tai että myönteisiä tuloksia on saatu hoidossa. sama pysyy osana meidän taistelua syöpää vastaan, koska olemme nähneet sairauden aiheuttaman taaka, mutta voimme olla jossain määrin optimistisia, koska se on sellainen että yksi niistä, jota voidaan estää ja seuranta, screenaus voi estää sitä. Meillä on viime vuodelta syöpäseulonta, paperi ja meillä on rohkaisevia tuloksia esiteltävillä. 20 maassa on väestöpohjaisia peräsuolen syövän seulontajärjestelmiä. Sen kasvua edestä kerrasta. Eli 12 olemme nousseet 20 maahan tällä hetkellä, jossa on populaatio seulontaa peräsuolen syövälle ja 150 miljoonaa miestä ja naista 50-74-vuotiaiden ikäryhmässä Euroopan unionin jäsenvaltioissa on seulonnan kohderyhmässä. Se on tämä merkittävä luku. Ja seulonnan kattavuus on noussut, mutta täytäntöönpano vaihtelee maittain, mukaan lukien kokeet ja protokollat. Komissio viime raportti painottaa tarvetta lisätä sekä laatua, kattavuutta että tuloksellisuutta ohjelmissa. En tiedä, oletteko seuranneet lehtiä viime viikkoina, ja, mutta jäsenvaltiossa on merkittäviä skandaaleja, erityisesti kahdessa jäsenvaltiossa, jotka koskevat syöpäseuloinen laatuvalvontaa. On näyttää sen puolesta, että on parannuksille on sijaa ja aukkoja täytettävänä parasolan, sy, parasolan syövän esiintyvyys tulee ikääntymisen myötä kasvamaan ja myöskin linjan kasvun mukana kasvamaan, ja meillä täytyy olla hyvin persoonallinen syövän seulontaohjelma, jota me tuomme kolme aloitetta, jotka mainitsisinkin tässä, jotka ovat osa persoonallinen syövän seulontaa. Ja ensimmäinen syöpä koodista, jossa on 20 tapaa vähentää söpäriskejä. Siinä suosituksia, jotka ovat tärkeitä suolistusöpien vähentämiseen, tupakan ja alkoholin kulutuksen vähentäminen, ää, fyysisen painon, fyysisen toiminnan ja terveellisen dietin lisääminen ja sitten hepatitis B-rokotukset ja sitten organisoidut seulontaohjelmat. Nämä voisivat saada rahoitusta yhteiseltä toimilta, jota rahoitetaan Euroopan terveysohjelmasta tämä lanserattiin pari viikkoa sitten. Tämä on ensimmäinen kohta. Toinen viittaa teknisen apuun. Me tarjoamme teknistä apua maille, jotka pyytävät sitä, ei ole tarttupeita ja sitä rahoitetaan yhteisen budjetista. Teemme sitä tarkin hetkellä identifioidaksemme, missä maassa apua tarvitaan, identifioimme avun luonteen, niin järjestämme rahoitusta ja myöskin Kolmanneksi uusi aloille päätösolen syövän suhteen, jolla pyritään parantamaan seulon ja hoidon tasoa, on suosituksia parhaita käytäntöjä teitä. Näitä tarvitaan kansalaisille, myös potilaille, terveysalan toimijoille, politiikan tekijöille. Siis ei tarttuviin tauteihin ja syöpään ylipäätänsä ja, äh, ja ja syöpiin. Me otamme maailman terveysjärjestön vapahtaiset tavoitteet myöskin kestävän kehityksen tavoitteet, jotka antavat meille kehitystavoitteita. Ja EU-jäsenvaltiot ja komissio ovat omineet nämä tavoitteet ja me käytämme näitä kansainvälisiä tavoitteita viitteinä. Parimme identifioimaan ja täytäntöön panemaan parhaita käytänteitä – interventiota, jota on arvioitu ja on todennettu näyttö. tätä konkreettisesti jäsenvaltioiden kanssa ja pyrimme päivittämään interventioita ja parhaita käytänteitä, joilla on todistettu tai ainakin har- harvemmin mukainen mukaan myöten vaikutus kentällä. Kansallisella tasolla voidaan käyttää budjettia terveysohjelmassa – mutta myöskin muita yhteisön rahoitusohjelmia. Tätä tehdään Sevän suhteen, niin voi mainita, että viisi jäsenvaltiota on vapaaehtoisesti päättänyt persoonallisen seurannan alueelle, jolla he haluavat avustusta EU-ta, jotta voitaisiin luoda kansalliset järjestelmät ja pyrimme aktiivisesti jäsenvaltioiden kanssa tunnistamaan ne interventioita, joita he haluavat ottaa käyttöön tai lisätä niiden käyttöä kansallisella tasolla, vaan myöskin mainita, että laajennamme kumppaneiden joukkoa, koska Euroopan ilmastotapankki on äskettäin pyytänyt meitä, heitä, meitä auttamaan heitä luomaan kriteereitä protoniterapia keskuksille syövän hoidossa. Joten jäsenvaltion tavoitteita tarkastelemme kansainvälisiä tavoitteita, mietimme erityisiä tavoitteita, jotka auttavat jäsenvaltioita parantamaan erityisesti ne, jotka ovat jollakin sairauksien suhteen huonommassa tilanteessa, jotta taso paranisi. Meidän terveydenhuolto ongelmiin haasteeseen tulee? Väestö ikääntyy, krooniset sairaudet aiheuttavat ongelmia terveydenhuoltopalveluita kysym, kysyntä on kasvanut, hoitojen ja palveluiden hintojen kasvu aiheuttavat paineita rajoittuille terveydenhuollon resursseille. On erittäin tärkeää, että terveydenhuoltojärjestelmiä uudistetaan ja keskitytään enemmän terveyden parantamiseen ja seulonta mukaan lukien, joka vähentää sairauden taakkaa terveydenhuoltojärjestelmissä. Toivon myöskin, että komission analyysi, jota tehdään äh, OECD ja terveyden seurantakeskuksen kanssa ja myöskin maaprofiilit auttavat meitä tunnistamaan alueet, joilla aukkoja on. Ja ne auttavat parantamaan meitä myöskin kansallisia syöpäsuunnitelmia. Että tämä on ruoansuunnitelmasjärjestelmä syöpien tilanne tällä hetkellä. Jatkamme tätä rekistereiden parissa. Se on erittäin tärkeää. Tärkeintä meillä on laadukkaita ja eurooppalaisia rekistereitä, joita me tuntisimme tilanteen kentällä. Kiitos. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat. Avaan keskustelun. Herra Potts. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Ryan siitä, että tuitte paikalle. Olen tosi tietoinen siitä, että olette todella sitoutunut tähän asiaan. Arvostan työtänne ja komission työtä, varsinkin ruoansuotuskanavan syöpien parissa tehdystä työstä. Ja tänäänhän me keskustelemme myös ruoansuotus elimistön syövistä yleisesti ottaen. Ja yksi hälyttävä luku ehkä on se, että näiden syö, nämä syövät aiheuttavat 365 000 kuolemaa vuodessa Euroopan unionissa. Se merkitsee sitä, että tuhat ihmistä kuolee päivittäin näiden syöpien seurauksena. Voitteko kuvitella, mitä tapahtuisi, jos tällainen määrä ihmisiä kuolisi vaikka terroriiskuissa tai vaikka lentoonnettomuuksissa? Ensimmäinen kysymys on siis se, että mitä voimme tehdä tässä suhteessa. Ketään ei oikein näytä kiinnostavan. Toiseksi meillä on yksi vihollinen tässä alassa ja sen nimi on Haimasyöpä. monia syöpälajeja voidaan estää. Esimerkiksi ruoansulatuskanavan syövästä voidaan, se voidaan estää riittävän useilla tarkastuksilla tai e, hoidolla. Se ei ole haimaisevassa mahdollista. Siinä vain varhaisdiagnoosin mahdollisuudet ovat kovin rajalliset, kuten myöskin hoidonkin, kun se diagnosoidaan. Niin se on aina liian myöhään. Haimasyöpä on edelleenkin se tapa, joka on kuolemantuomio, kun se diagnosoidaan. Muutama fakta. 64 prosenttia Euroopasta sanoo tietämänsä miltei, ei, ei tietysti miltei mitään haimasyödästä. Se on kaikkein tappavin syöpä maailmanlaajuisesti. Viiden vuoden taso on kolme prosenttia. Toiseksi tappavin on keuhkosyöpä 12 prosenttia ja ruoansulatuskanava prosentit ovat eturauhassyöpä 50 prosenttia. Eläniämistaso on parantunut, mutta ei haimosyövän kohdalla. Vuonna 2025 mennessä haimosyövän kuolin määrät ovat lisääntyneet miltei 50 prosentilla verrattuna vuoteen 2010. Siitä huolimatta tuon taudin tuntemus tai sen torjunta on äärimmäisen pientä ja se on vaikea diagnosoitavaksi riittävän varhaisesti. Suurin syy tähän kuolleisuuteen on se, että syövän varhaisvaiheen toteaminen on niin vaikeaa ja se vastustaa kaikkia hoitomuotoja. Se on myöskin selkeästi alirahoitettua. Se saa alle 2 prosenttia kaikista syöpätutkimusvaroista. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että potilaat saavat diagnoosin mahdollisimman aikaisesti, aikaiseen. Mutta näinhän tapaus, tämä tilanne ei tällä hetkellä ole. Me tietysti tiedämme, minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan, ennaltaehkäisyä, diagnoosia, varhaisvaiheen diagnoosia. Nämä kaikki täytyy sisällyttää eurooppalaiseen syöpähoitopolitiikkaan ja lisätä syövän tutkimusta. Meillä täytyy olla myöskin parempia varhaisvaiheen diagnosointivälineitä. Tehän tietysti tiesitte, tai puhuitte tästä tietojenkeräyksestä, kiitoksia tästä tiedosta. Me tarvitsemme tietoisuuden lisäämistä kansalaisten joukossa. Ja haimasyövän oireista tarvitsemme tietoa. Tietysti tarvitsemme myös toimintaa jäsenvaltioiden puolelta. Kysymykseni on, millä tavalla teidän mielestänne voidaan päästä näihin ehdottomiin tavoitteisiin, tärkeisiin tavoitteisiin, varsinkin haimasyövän kohdalla? Kiitoksia. Thank you very much. Madame Grostet. Madame Grostet. Äh, paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen ilahtunut siitä, että voimme keskustella aiheesta, joka on lähellä, jatkavat kaikki kansalaisten silloin tällä syöpä ja erityisesti tämä Rosalta seura. Totta kai me painetamme seurannan merkitystä ja persoonallisella tapauksessa erityisen tärkeää, mutta meidän täytyy vähentää dramatiikkaa. Monet kansalaiset eh, pelkäävät diagnoosia ja ovat sen vuoksi haluttomia osallistumaan ennaltaehkäisevään seulontaan. Miten me voimme vähentää dramatiikkaa, miten saisimme useamman osallistumaan seulonta. Jos oikein ymmärsin, sanoit, että viisi jäsenmaata ovat pyytäneet yhteiseltä tukea terveysohjelman kautta. Kun me näemme, kuinka paljon työtä seuran parissa on tehtävänä, onko meillä riittävästi resursseja? Me puhumme uudesta rahoituskehikosta ja minä koen, että terveys on heikossa asemassa. Minä huolestutti tämän päivän komission paperi, joka puhuu terveydestä. Esimerkiksi siitä, kun on niin keskellä. Se nyt on ihan järkyttävää. Tiedämme, että valiokunnalla on toimia tällä alueella, mutta meidän pitäisi tehdä paljon enemmän budjetin parissa, että vastaisemme kansalaisen huolen. Syöpä kysymykseen ei anna sitä ruoansulkuisjärjestelmää syöpiä, mutta joo, on puhuttu äh, haivasyövästä, mutta myös aivasyövät ja lasten syövät, jolloin, josta olen puhunut aikaisemmin, on niin paljon tekemistä. niin paljon vastauksia, että voisimme antaa, voisimme osoittaa EUn lisäarvon kansalaiselle – Kysyisin, oletteko sitä mieltä, että rahoitus on riittävää terveydelle? Se ei, ei koskaan ole riittävää. Miten voisimme kannustaa kansalaisia osallistumaan öö, seulontaa, varhaisen seulontaa, ilmettä pelkäisivät saada tietää asioita, asioita, jotka tekevät heidän vastenhakoisiksi? Um, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission edustajalle, että hän on täällä. Olen iloinen, että puhumme näistä ruoansuojelutuselimistön syövistä. Tämä on toiseksi suurin kuolem, syöpälaji naisilla rintasyövän ja keuhkosyövän jälkeen, joten kuulimme kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa rahoitus, joka koskee koskee muita kuin tartuntatauteja, eli myös siis suolistosyöpiä ei kata täysin ennaltaehkäisyä. Ja meillä on 80 prosenttia, joka käytetään kroonisten tautien hoitoon, mutta vain kolme prosenttia kaikista kuluista, terveydenhuoltokuluista menee ennaltaehkäisyyn. Ja tämä on asia, jota meidän on korostettava, koska minä uskon, että meidän poliitikkoina täytyy tunnistaa, kuinka merkittävä vaikutus EUn julkis julkisen terveyden ohjelmalla voi olla tässäkin asiassa. Ja mainitsen tämän, koska usein kuulemme, että noin puolet syövistä ovat ennaltaehkäisevissä, jos puutumme elintapoihin, esimerkiksi alkoholin kulutukseen ja likalihavuuteen. Ja se ei kuitenkaan riitä, että korostetaan epäterveitä elintapoja, vaan meidän täytyy myös luoda tehokas tehokas varhainen tunnistamisjärjestelmä Euroopassa. Tässä meidän on otettava huomioon se, että suolistosyövät eivät ole iästä riippuvaisia. Euroopan unionissa on 6000 uutta tapausta joka vuosi ja tällä hetkellä tämä tällainen seulontajärjestelmä on vapaaehtoinen jäsenvaltioille. Bulgariassa tämä alkaa 31-vuotiaana, mutta jossain jäsenvaltioissa tämä seulonta alkaa vasta 60-vuotiaana, esimerkiksi minun maassani, ja noin yleisesti ottaen seulontaohjelma koskee 50-vuotiaasta ylöspäin olevia ihmisiä, joka joskus on liian myöhäistä. Tutkijoiden mukaan tämä seulonnan pitäisi alkaa 45-49-vuotiailla, koska silloin nämä tunnistettaisiin helpommin. Joten miten voimme äh, ottaa käytäntöön parhaita käytänteitä varmistaaksemme, että jäsenvaltiot voisivat äh, harmonisoida tämän seulonta iän ja miten voimme varmistaa sen, että seulontaohjelmat alkavat äh, siinä vaiheessa, jolloin tunnistaminen on tehokkainta, jotta ongelmaan voidaan puuttua silloin, kun siihen vielä voidaan puuttua. Kiitos Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? No sitten komissiolta kommentit. Thank you very much. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja näistä erittäin vahvoista näkemyksistä. Jos esimerkiksi sanoisin sen, mitä on tehty ruoansuotuskanavien syöpien tutkimuksen puitteissa, mutta puitteissa meillä on jotakin lukuja, tietysti ei että ne sinänsä nyt niin paljon sano, seitsemässä puiteohjelmassa 15 prosenttia kokonaissummasta, joka syöpätutkimukseen käytetään, käytettiin nimenomaan ruoansuotuskanavien syöpien, syöpien tutkimukseen. Ja luku on miltei sama horisontti 2080. Eli 1,5 miljardia, puiteohjelmassa 7 ja 15 prosenttia siitä meni sitten ruoansuotuskanavien syöpien Hanketyypit, joissa käsiteltiin syöpää, liittyvät lähinnä heliobakteerin infektioihin ja syövän kehitys heliobakteerin tartunnan seurauksena. Se on aika mielenkiintoista, koska mehän tiedämme, että heliobakteeri-infektioita voidaan hoitaa. Siksi varmaankin tutkimus kohdistuttiin tähän. Horisontti 2020 ohjelma, joka on käynnissä, jos jälleen kerran 14 prosenttia syöpärahoista on käytetty ruoantuotoskanavien syöpien tutkimiseen, siellä tarkastellaan uuden tyyppisiä mekanismeja, esimerkiksi älypuhelinten käyttöä ihmisten hengityksen analysoimiseen, hengitysilman analysoimiseen tai mikrobien tutkimisen vatsassa, jotta saadaan biomarkkereita joillekin näille syöville Rahaa kyllä käytetään siis tutkimukseen, mutta kuten aina, ongelma ei ole Euroopan unionin tasolla, vaan hyvin usein jäsenvaltiotasolla. Ja vastauksen sille, mitä edustaja Kohosteet totesi, että onko riittävästi rahaa, vaikea kysymys vastattavaksi. Koska minulla on ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä voisin antaa. Sen kun rahaa on annettu jäsenvaltiolle, ja jäsenvaltiolla on ollut ongelmia tämän rahan hyödyntämisessä. Eli tuo käyttöaste niissä maissa, jotka sitä tarvitsevat eniten, kun tätä ohjelmaa pyritään parantamaan, niin käyttöaste näissä maissa lääketieteellisissä instituutioissa ja hallinnossa on rajallinen. Miksi? Meillä on ollut myös ajatus siitä, että myös ulkoisia asiantuntijoita tuodaan mukaan tämän rahakulutuksen käyttämisessä. Ja kuten mainitsinkin, niin tämän, tätä teemme tällä hetkellä. Me pyrimme identifioimaan ne maat, jotka tarvitsevat apua, jotka itse asiassa maksamme asiantuntijat toista vasta, että nämä menevät sinne parantamaan paikan päälle tilannetta. Emme siis pyri tekemään mitään suuria uusia suunnitelmia tai strategioita, vaan pyrimme tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta tunnistetaan, missä niillä on tarpeita, ja sitten katsoa, minkälaisia budjettiresursseja voidaan ottaa käyttöön tässä auttamiseksi. Minulle kysymys ei ole siitä, että onko meillä riittävästi rahaa tutkimustyöstä tai mm, tutkimusohjelmasta tai terveydenhuolto-ohjelmasta, vaan millä tavalla tuo raha käytetään niin, että se toimii kentällä. Ja sitä pyrin sanomaan, että yritämme ottaa esille tällaisen ajatusmallin, että teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa prioriteettien tunnistamiseksi ja sen jälkeen tarjoamme räätälöityä apua kaikkein sitä eniten tarvitsevalle jäsenvaltiolle. Ja kysymys ei ole 28 jäsenvaltiosta, 5-6 korkeintaan. Hyvin kohdennettu lähestymistapa. Edustaja Grostet, kysyitte siitä, että täm, nämä että kun de, poistan tuo drama tästä seulonnasta, niin kysymys on siitä, että todellakin tiedottaa asioista kansalaisille. Sehän on selkeä haaste, kun pyritään viestittämään näistä kysymyksistä. Eli tarvitaan sairaanhoitajia, ja Euroopan parlamentti ehdottomasti voi olla omassa mm, roolissaan, kun se pyrkii parantamaan tar- tarvetta seulonnoille. Se hyväksytään joillekin sairauksille, mutta ei toisille. Esimerkiksi HIV-sairauksissa oli erittäin vaikea saada ihmisiä menemään seulontoihin, koska silloin uutiset olivat kuolemantuomio. Mutta nyt tässä on tapa saada hoitoa ja varmistautua siitä, että pääsee vakaisen tilanteeseen. Eli minusta meidän täytyy välittää tätä samaa tietoa ihmisille. Mitä nopeammin syöpä havaitaan, sitä suuremmat mahdollisuudet on sille, että lääketiede voi auttaa. Ja tämä viesti on se, joka halutaan välittää. Siksi me käytämme paljon rahaa tähän mm, syöpäsäännöstöön. Se on tapa, jolla voidaan viedä eteenpäin asioita, vaaran alkoholin käyttö, liikatupakointi. Kaikki tällaiset viestit yhdistetään tähän syöpäsäännöstöön. Ja jos ihmiset voivat ja jos jäsenvaltiot haluavat viedä eteenpäin näitä 12 viestiä eteenpäin, niin silloin ehdottomasti tietoa on enemmän ennaltaehkäisevistä strategioista. Haluaisin myös todeta edustaja Dalin kysymykseen, kun kysymys on erityyppisistä seulontaikärajoista ja protokollista. Meillähän on pohjaa neuvoston suosituksesta, joka hyväksyttiin neuvostossa kolmen tyyppisistä seulonoista kohdunkaulan, ruoansoutuskanavan ja rintasyövän kohdalla. Tätä täytäntöönpannaan jäsenvaltioissa. Ja muistaakseni että näytin yhdellä näistä kalvoista sen, että Setalla on siirrytty 10 20 maahan tässä vaiheessa. Ruoansoutuskanavan seulonnassa se on menossa oikeaan suuntaan. Ongelmana on tietysti se, että ikärajoissa on vaihtelua ja standardissa myös, sanoin tämän aiemmin, ja nämä koemenetelmät, joita käytetään, niissäkin on vaihtelua. Erityisesti laadunvalvonta on hankalaa. Siksi yhteisen tutkimuskeskuksen avulla investoimme siihen, että parannamme laadunvalvontaa kaikissa näissä ohjelmissa. Meillä on aika suuria ö, draamoja kahdessa jäsenvaltiossa, kohdunkaulan ö, ja ö, rintasyövän seurannassa, ihmiselle kutsuttu seulontoihin ja niin poispäin. Yritämme saada nämä ongelmat ratkaistua eri jäsenvaltioissa asiantuntijaryhmien ja eri interventioiden avulla Euroopan unionin tasolla. Nämä ihmiset voivat verrata sitä, millä tavalla nämä selontaohjelmat tulee hoitaa tehokkaammalla tavalla. Näin voimme aina tehdä tietysti enemmän. Olen samaa mieltä siitä, että tämän sairauden taakka on valtava. Meidän täytyy tehdä enemmän, jotta varmistaudutaan siitä, että seuraavissa tutkimusohjelmissa erityisesti tämä asia on esillä prioriteettina. Varsinkin se, mitä edustaja Poch äh, totesi erityyppisistä ruoansulatuselimistön liittyvistä sairauksista, niistä, jotka on otettu huomioon. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kohdistamme toiminnamme enemmän näihin sairauksiin, jotka ovat jääneet ulkopuolelle tutkimusinvestoinneissa. Kiitoksia. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Nyt viimeinen kohta esityslistalle. Kaksi vastalausetta. Geenimuunnellusta maissisti. 15.07. 8. 10. Mitä se nyt tässä on? näitä sitten maissa G20. yleensä aloitetaan näistä sponsoreista. Katsotaanpa, kuka on paikalla. Rova Boylan some of the co-sponsors aren't here because we've been here. Kiitoksia. Jotkut eh, tämän asian edistäjistä eivät ole täällä, koska olemme olleet aiheesta niin monta kertaa tällä aikaisemmin. Mutta tässä eh, vastalause eh, muuntogenisen maisin luvan antamista vastaan on hyvin pitkällinen. Tämä nyt osoittaa, että tämän pitää päättyä. Tästä ollaan yhtä mieltä. Eri poliittisissa ryhmissä olemme yhtenäisiä tässä asiassa. Olemme jo pitkään sanoneet, että järjestelmän täytyy muuttua. Nämä päätöslausumat ja kaikki ne, jotka ovat aikaisemmin tehty, osoittavat, miksi vastustamme. Nämä luvat menevät yli perusasetuksen valtuuksien ja Pitää pysäyttää kaikki tällaiset GMO-luvan antamismenettelyt ennen kuin GMO-menettely on uudistettu. Erityisesti tämä koskee päätöksenteon demokraattista legitiimiyttä. Komissio on itsekin tunnustanut, että näin on. Eli pyydämme, että komissio pitää kiinni YK on biologisen monimuotoisuuden yleissopimuksesta ja kieltää sellaiset GMO-tuonnit, jotka ovat, kestävät glyfosaattia ja muita torjunta-aineita. Tämä johtaisi suurempaan torjunta-ainemäärään, joka aiheuttaisi lisää ylimääräisiä jäänteitä ja heikentäisi maaperän laatua. Tämä haittaisi biodiversiteettiä ja maaperän tulevaa potentiaalia. Se, mikä on mielenkiintoista näiden kahden vastalauteen suhteen, on se, että yleensä voimme nähdä kaikki olemassa olevat liitteet tässä GMO-lupaprosessissa, mutta nämä asiakirjat eivät löytyneet EFSAn nettisivulta normaalista kohdasta. Tämä tarkoittaa että tässä tapauksessa me olemme onnistuneet tarkastelemaan vastuuviranomaisten kommentteja. Tämä ei ole hyvä asia ja tähän päätän puheenvuoroni. Hey, thank you very much. Paljon kiitoksia. enää muita esityksen tekijöitä. Haluaako joku muu puhua näistä? Ehkä Rova Gerling. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Puhun itse asiassa kollegana Vienan puolesta, joka The uh, EPP does not... Villerin puolesta, joka on EPPssä, hän ei tue tätä esitysluonnosta. Ja tämä nyt on suuri murmelipäivä tavallaan. Mm-hmm. Meillä on samat argumentit, mutta ollaanpa selkeitä. EFSA on aikaisemmin arvioinut tämän maisen ja antanut 2017, 2014 11 myönteisen lausuntonsa. He eivät ole nähneet tässä mitään turvallisuusvaatuksia ja rammaiset ovat yhtä turvallisia ympäristön terveyden kannalta kuin muut vastaavat maiset. Me emme usko, että komissio mitenkään mandaattiansa ylittänyt. Tässä lausuntoluonnoksessa on useita perustelemattomia väitteitä esimerkiksi näitä näiden geneettisten muodeltojen laikkeiden käyttö johtaa ka- suuren kasvintorjuntaa aineiden käyttöön, niin sillä ei ole mitään näyttöä. Jos tällaisia väitteitä esittää, mistä mielestäni pitäisi esittää viitteitä. Tämän väitteen pohjalta todetaan kohdassa F, heterogeenimaisia johtaa glyfosaatin ja glyfosanaatin käytön lisääntymiseen, niin sitten väitetään, että tämä saattaisi vaikuttaa ja on kasvin geenistöön. Mutta ei ole mitään viitteitä sitä, mistä tämä väite vastuu olemme valmistamme, että komissio seuraa sääntöjä, eikä ole mitään näyttöä, että se ei noudattaisi sääntöjä, jos EFSA on sitä mieltä, että, ge- että geeni muunnettu tuota on turvallinen, heidän hyviä neuvoja pitää seurata, jos me olemme eri mieltä poliittisista syistä tämän ongelmasta – sitten tämä poliittista jalkapalloa ja kaikenlaisia muitakin teemoja tulee esille. Me vakaasti uskomme, että pitää pitäytyä tieteellisessä näytössä milloin sunkin mahdollista. Ja nyt on ehdottomasti mahdollista tehdä niin. Näyttöä piisaa. Ei saa testausta kaikkea. Se käyttänyt runsaasti rahaa EU-varoja tieteellisen arviointi. Ei ole mitään perusteita sanoa, että tämä toisi tehty epäkorrektista. Jota herra Fellner haluaisi eteen sanoa, että vaikka tätä. En lue tätä toista osaa hänen kommenteistaan argumenttipäältä. No, then the commission. Haluatko mun puhua? No ei komissio. Varmaankin samat argumentit komissioltakin. Me olemme samassa elokuvassa. Roboshi. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti näistä kommenteista. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti myös minäkin. Meillä on tässä esillä päätöslauselmat uudeksi luvan myöntömenettelyksi ja uusi, uusinnaksi. Me olemme tehneet kattavan riskianalyysin EFSassa näistä EFSassa ja molemmissa olemme päässeet siihen aika myönteisen lopputuloksen, aivan kuten tällä korostettiin. Jäsenvaltiot todellakin kommentoivat näitä asioita ja EFSA on ottanut huomioon kaikki kommentit ja on selvittänyt niitä myös kokouksessa pysyvässä komiteassa. Myös suurella yleisöllä on ollut mahdollisuus ottaa esille nämä näkemyksensä ja EFSA on vastannut niihin. Ne eivät tuoneet mitään uutta tieteellistä informaatiota mukanaan ja vahvistivat tuon myönteisen näkemyksen. EFSA selvitti myös sitä, että jäsenvaltiolta saadut kommentit eivät myöntäneet, muuttaneet tätä myönteistä näkemystä. Tältä pohjalta komissio ehdotti jäsenvaltioille sitä, että myönnettäisiin lupa näille GM-tuotteille ja GA21. Tuo äänestys käytiin 23.4. komiteassa – ei ollut yhtään mielipidettä vastaan tai puolesta. Ja siitä syystä esitimme nämä lupamenettelyt valituskomitealle eilen, jossa jälleen kerran ei esitetty asiasta näkemystä yhteenvetona sen kummemmin tätä keskustelua pidentämättä komissiolle minkäännäköistä syytä, syytä odottamatta toisin, koska olemme täysin noudattaneet täytäntöönpanon menettelytä, olemme noudattaneet lainsäädäntöä emmekä ole ylittäneet minkäännäköisiä toimivaltuuksia. Parlamentin tarkasteluvalta on tietysti rajoitettu siihen, että millä tavalla tässä ylittää nämä valtuudet ja millä tavalla ei. Ja periaatteessa meitä ei itse asiassa edes vaadita oikeuttamaan näitä muita parlamentin esittämiä näkemyksiä, mutta tietysti mielellämme vastamme kaikkiin niihin näkemyksiin, jotka tässä päätösosumassa esitetään tämän ehdotuksen keskeyttämiseksi tai uuden ehdotuksen esittämiseksi, joka parlamentti on hyväksynyt ja jota se on pyytänyt komissiota esittämään uuden ehdotuksen. Annoin myös suullisen selvityksen sitten näihin kohtiin, jotka tulee päätösosmassa esille, jos ne hyväksytään. Kiitoksia. That concludes our... Kiitos. Ja siinä päivän keskustelu päättyykin. Samaten kuin kokous. Tavataan huomenna. Ja yhdeksältä aloitetaan. Kiitos.